Eh, Pyydän anteeksi tästä valtaisesta myöhästymisestä, mutta huomaan, että monet kollegat ovat kohdanneet saman ongelman kuin minä, nimittäin tämä mielenosoitus, joka on täysin jumittanut kaupungin ja joten aloitetaan nyt, vaikka täällä onkin vähän ihmisiä paikalla. Esityslistan hyväksymisen kohdalla minun täytyy kertoa teille, että koska kollega Liisekillä on esteitä. Tämä EUn ja Georgian assosiaatiosaapimus kohta kahdeksan, jossa hän on esittelijänä. Se siirretään kohdan neljä kohdalle ja niin, että herra Lisek voi esitellä mietintönsä ja lähteä sitten kokouksesta. Eli Keskustelemme siitä heti sen jälkeen, kun olemme keskustelleet valtuuskunnan matkasta Islantiin. Sitten tämä luonnos liittyen Euroopan unionin äh, äh, Afganistanin antamasta taloudellista tuesta, joka on annettu äh, kollega Jättemäelle valmisteltavaksi. Se käsitellään 4.5. lokakuuta kokouksessamme. Jos mitään muuta kommentteja ei ole, niin pidetään sitten esityslistaa hyväksyttynä. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen tosiseikkaan, että teille kaikille on jaettu vuoden 2012 kokouskalenteri. Pyydän, että tarkastatte sen ja kirjoitatte kokousten päivämäärät kalenteriinne. Halusin myös kertoa teille, että tarkistusten jätön määräaika, mitä tulee Euroopan unionin antamasta taloudellista tuesta Afganistanille ja sen talousarvion valvonnasta. Sen tarkistusten jätön määräaika oli 29 syyskuuta kello 12 ja koska tämä aikataulu on hyvin tiukka, niin pyyd- teiltä pyydetään, että jättäisitte tarkistukset ainoastaan englanniksi. Ähm, tarkistusten jättön määräaika pan-euro-mediterraanisille ähm, erikoisnormeille on 27. syyskuuta kello 12, mutta teille vielä lähetetään nämä määräajat äm, kello ä, äh, aikaisemmin. Ja nyt kuulemme Christian Dan Predan ä, äh, raportin ulkoasian valiokunnan valtuuskunnan matkasta Islantiin 8.9. syyskuuta. Olkaa hyvä, herra Preda. Pe 8 septembrie și... Um, Kiitoksia. Puheenjohtaja 8. syyskuuta ja 9. syyskuuta aamulla ulkoasianvaliokunnan valtuuskunta matkusti Islantiin, tarkasteli tilannetta. Edustaja Andri Kiene EPPstä oli paikalla, edustaja Sargentini Vihreistä, herra Atkins konservatiiveista ja minä olin paikalla. Meillä oli erittäin täysi ohjelma ja tapasimme kaksi ministeriä. Tapasimme kalastus- ja äh, maatalousministerin herra Gernassonin ja teollisuusministerin rouva Julis Koten. Tapasimme myös äh, Stefan Johanssonin äh, pääneuvottelijan, tapasimme parlamentin edustajia, erityisesti ulkoasiainvaliokunnasta. Ja sitten meillä oli tapaamisia Islannin ammattiyhdistysten kanssa ja edustajien kanssa, jotka kannattavat EU-liittymistä sekä myös sellaisten järjestöjen edustajia, jotka vastustavat EU-liittymistä. Tapasimme myös EU-valtuuskunnan puheenjohtaja herra Timosokin ja ja siellä Reykjavikissa akkreditoitujen jäsenvaltioiden edustustojen suurlähettiläitä. Olimme Hedievin sähkölaitoksessa, tapasimme myöskin, kävimme myöskin yliopistossa, keskustelimme siellä ongelmista liittyen ilmastonmuutokseen, energiakysymyksistä ja arktisen alueen kysymyksistä. Tässä enemmän tai vähemmän vierailuohjelmamme sisältö. Mitä johtopäätöksiä voin sitten tästä vierailusta tehdä? Voin puhua ihan lyhyesti ja haluan sanoa aluksi, että tämä vierailu osoitti jälleen kerran, että tässä on kyse maasta, joka on hyvin jakautunut, mitä tulee liittymiseen Euroopan unioniin. Tässä on kyse maasta, jossa on suuria epäilyksiä. Toisaalta on ihmisiä, jotka sanovat, odotetaan ja katsotaan. Ja te tiedätte, että liittymisneuvottelut ovat alkaneet. odot, he odottavat, mitä, mikä seuraava vaihe tulee olemaan. Arviointi on päättynyt ja neljäs, neljä lukua on jo päätetty, Unka, neljä lukua on jo avattu Unkarin puheenjohtajuuskauden aikana ja kaksi on väliaikaisesti suljettu. On käyty jo neuvottelukierroksia. Puolan puheenjohtajuuskauden aikana pidetään vielä kaksi neuvottelukierrosta tavoitteena on, että tulevan vuoden aikana kaikki luvut avataan ja mikäli mahdollista, että Tanskan puheenjohtajuuskauden aikana nämä luvut sitten päätetään. Tämä on hyvin kunnianhimoinen tavoite ja tässä yhteydessä täytyy huomauttaa, että kyse on neuvottelukumppaneista, jotka ovat erittäin hyvin valmistautuneita ja on hyvin paljon pätevyyttä ja ammattimaisuutta. Meillä on ollut hyviä mielipiteen vaihtoja EUn neuvottelijat ovat puhuneet kyllä esimerkillisistä neuvottelijoista Islannissa. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että maa on jakautunut liittymisen suhteen. Täytyy muistuttaa teitä siitä, että neuvotteluprosessin päätteeksi islantilaiset tulevat äänestämään kansanäänestyksestä äh, liittymisestä. Siitä on jo päätetty ja tällä hetkellä on sekä liittymisen vastustajia että kannattajia, äh, vaikka vastustajia onkin selkeästi enemmän. Nyt hiukan äh, vielä sisällöstä. Melkein kaikissa tapaamisissa huomasimme, että on neljä pääaihetta, jotka ovat erityisen arkaluontoisia, ähm, erityisesti neuvottelukumppaneille, mutta erityisesti Islannin tasavallalle ne vaikuttavat tähän keskusteluun. Ne ovat kalastus, maatalous, äh, valuuttakysymykset ja arktisen alueeseen liittyvät kysymykset. Nämä ovat ne pääkysymykset, jotka nousivat aina esiin keskusteluissamme islantilaisten poliitikkojen kanssa ja erityisesti pääneuvottelijan kanssa ja niiden ministereiden kanssa, jotka tapasimme. Kalastuksesta sitten. Tämä näyttää olevan pääaihe ja tämä on syy sille, miksi Islanti pitkään pitkään tätä liittymistä on lykännyt. Ja tässä on todella kysymyksessä todellinen jako myös hallituksen tasolla. Myös Yhteiskunta on hyvin jakautunut, mitä tulee EU-hun liittymiseen eh, ja myös hallitus. Meillä on sosiaalidemokraattinen puolue ja vasemmistopuolue, jotka kannattavat liittymistä, mutta sitten meillä on vielä eräs puolue, nimittäin vihreät, tämä on vasemmistovihreä liike. Ja tämä puolue vastustaa liittymistä. He, heillä on maatalousministeri, mutta myös valtionvarainministerin paikka. kalastus- ja maatalousministeri Ganasson on yksi tärkeimmistä EUn vastustajista. Äh, Herra Ganasson sanoi, että hän haluaa, että maatalousluvun käsittely pysäytettäisiin ja tällä tavalla pysäytettäisiin koko neuvottelut. Mutta myös muut poliitikot ovat sanoneet, että pitävät tätä aihetta yhtä tärkeänä, että heillä on sama mielipide ja sanoivat sen useaan kertaan, että tarvitaan kansan hyväksyntä, jotta lakkeja voidaan muuttaa, mitä tulee yhteisön säädöstöön. Tämähän tarkoittaa suoraan sanoen, että oikeastaan ne liittymisneuvottelut pitäisi keskeyttää, mutta sitten on toisia, jotka sanovat, että ei, päinvastoin, neuvottelut pitäisi viedä loppuun asti. On paljon ihmisiä, jotka haluavat viedä neuvottelut loppuun asti ja tätä mielipidettä edustaa myös eräs puolue, joka kuuluu hallitusenemmistöön, kun taas toiset taas sanovat, että ei, neuvottelut pitäisi päättää. Ja kaksi vuotta sitten eh, jätetty hakukemus pitäisi vetää pois tai eh, ainakin keskeyttää menettelyt. Eh, rahoitusalalla nousee esiin myös eräs tärkeä kysymys, sillä pääsyy jäsenyyshakemuksellehan oli Islannin kruunun tilaa. Muistan, että varmaan kaikki, että tällä äh, kerralla ja myös muilla vierailukerroilla meille sanottiin useaan otteeseen, että Islannin äh, kruunu on äh, valuutta, joka on levinnyt hyvin ähm, pienelle alueelle ainoastaan. Se on liian heikko voidakseen selvitä kansainvälisistä paineista ja liittyminen euroalueeseen olisi tärkeää Islannin talouden konsolidoimiselle. Tässä yhteydessä on ehkä myös muistutettava siitä, että Islannin talous tuon hirveän talouskriisin jälkeen äh, muutama vuosi sitten on nyt ihan hyvillä raiteilla. Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelma on saatettu menestyksekkäästi päätökseen. Siellä on talouskasvua, työttömyys on vähentymässä ja ilmapiiri on varsin hyvä ainoa islantilaisten poliitikkojen ongelma liittyy Islannin kruunun vakauteen. Tietenkin he hyvin huolestuneesti seuraavat myös kehitystä euroalueella. Puheenvuoroni lopuksi haluaisin sanoa vielä sanaa sen tapaamisesta, jota meillä ulkoasianvaliokunnan valtuuskunnan jäsenillä oli liittymistä kannattavien elinten kanssa ja liittymistä vastustamien järjestöjen kanssa. Kokonaisuudessa nämä tapaamiset olivat oikein hyviä ja saatoimme nostaa esiin kaksi pääkysymystä. Ensinnäkin sen, että keskustelu liittymisestä ei ole mikään asiapohjainen keskustelu, vaan enemmänkin hyvin tunnepohjainen neuvotteluista nostetaan elementtejä esiin julkisuudessa, mutta paljon enemmän on kyse tunteista. Tunteet vaikuttavat äh, erityisesti äh, tähän keskusteluun liittymisesti. Toisaalta vaikuttaa sitä, että äh, liittymistä vastustava leiri on paljon paremmin järjestäytynyt kuin liittymistä puolustava leiri. Tämä on ihan selkeä ero. Siinä näkyy ihan selkeä ero, mitä tulee näiden ihmisten kokemukseen ja heidän osallistumisensa julkiseen keskusteluun. Tässä, mitä halusin kertoa teille ulkoasianvaliokunnan valtuuskunnan matkasta Islantiin. Olen vakuuttunut siitä, että neuvottelut ja mielipiteet Islannin liittymisestä Euroopan unionin vaikuttavat, äh, kiinnostavat meitä kaikkia täällä ulkoasian valiokunnassa. Kiitoksia herra Preda, Sir Robert Atkins, joka oli myöskin tämän valtuuskunnan jäsen. Puheenjohtaja, ensinnäkin haluan onnitella Christian Krejoa tästä valtuuskunnan johtavuudesta. Hän antoi sille tyyliä ja huumoria, mikä teki matkasta Mm, erittäin miellyttävän. Ja sen lyhyen aikana, jolloin olimme paikan päällä, oli selvää, että oli joitakin aiheita, jotka olivat nousevassa esille, ja joista hän tänään puhui. Haluaisin tarttua muutamaan asiaan. Olin yhtä mieltä hänen kanssaan arviosta, joka koski kalastusministerin kanssa tuota tapahtumista. Näytti sillä, että hän ei kokenut minkälaista mieltä omaa hallitustaan kohtaan, niin selvää, että ei ollut mikään, mikä olisi vakuuttunut hänet siitä, että jäsenyys olisi hyväksi. Hän teki selväksi, kuten muutkin, että kalastus oli niin ratkaisevan tärkeää Islannille, mikä voimme ymmärtää, että se on lähes yhtä tärkeä Islannille kuin punta on Isolle Britannialle, mutta ehkä tämä nyt vie tekon heri alueelle. Mutta hän selkeästikin esitti kantansa. Esitin kysymyksen meni monille ihmisille, jotka koskaan saanut tyydyttävää vastausta ennen illallista parlamentin jäsenten kanssa. Jos on näin suurta jakautuneisuutta puolueiden sisällä ja muiden kesken, miksi ihmeessä he ylipäätään jättivät hakemuksen? Ja keskustelussa itsenäisyyspuolueen johtajan kanssa, joka on ollut pitkään historiallisesti hallituspuolue, nythän he eivät ole hallituksessa, ja myöskin edistyspuolueen edustajan kanssa, joka vastaisi suurin piirtein Aldea. Ymmärsin kysyn kysymyksen niin heiltä ja sain, niin, sanoin, että heidän neuvotteluasemansa oli hiukan eh, epävarma, koska he olivat esittäneet hakemuksen, mutta eivät kuitenkaan olleet saamassa tukea lopputulokselle neuvotteluista. Minä ehdotin, että olisi kenties järkevämpää pitää kansanäänestys siitä, että pitäisi ylipäätään esittää hakemusta. Se meni parlamentille vain yhdellä äänen, yhden mistä pitkälti siksi, että koalitiohallitus, sosiaalidemokraatit ja vihreät, vaikka vihreät olivat tätä vastaan, olivat valmiita tukemaan hakemusta yhdellä äänellä niin, että hallitus pysyi vallassa. Joten tässä määrin tämä on hiukan ö, epämääräistä. Olemme hukanneet paljon aikaa, rahaa näiden neuvottelujen käymiseen, ja olen yhtä mieltä siitä, mitä täällä sanottiin, että neuvottelu mm, henkilö, henkilöiden taso erittäin korkea pääneuvottelija näyttää olevan, olevan, todella olevan hyvin asioista perillä. Kuitenkin miksi käydä kaikki tämä lävitse, mikä maksaa aikaa ja rahaa, jos ei saavuteta mitään? Eikö olisi parempi hankkia tuki Islannin väestöltä ennen neuvottelujen alkamista? Ja sit, sen sijaan, että olisi sitten kansanäänestys siitä, mitä on neuvottelussa saavutettu varaulkoministeri, kauppaministeri oli optimistinen. Hän oli varma siitä, että syntyisi tulos huolimatta ongelmista, jotka liittyvät kalastukseen. Kantaisi mahdollisuuden saada tukea väestöltä, mutta tämä on tietysti arvio, jota, johon voi luottaa, koska se just riippuu monista muista asioista. Sitten rahoitukseen liittyvistä keskusteluista. Ei pelkästään ministerin, vaan avustajansa kanssa. Ensinnäkin olin aika yllättynyt kuullessani että oli enemmän kiinnostusta liittyä euroon kuin välttämättä Euroopan unioniin kokonaisuutena. Tämähän ei sääntöjen mukaan ole mahdollista, mutta sanoin muutamalle heistä, kun olemme katselleet nyt ulkoa ongelmia, joita eurovyöhykkeellä on, josta puheenjohtaja tietää yhtä paljon kuin muutkin, että olemme hiukan hämmentyneitä tästä, mutta näin selvästi näytti olevan. Ja sekä ajatellen Britannian että Alankomaiden hallitusta, se, että hallituksen velat, joita syntyi Islannin taloudellisten ongelmien vuoksi muutama vuosi sitten tullaan täysin maksamaan, mikä oli myönteinen yllätys. Me, meitä kuljetti kuljettaja, jota voi sanoa tietyllä tavalla kansan ääneksi. Hän ei ollut mikään aivan tavallinen kuljettaja, hän osoittautui professoriksi tai henkilöksi, jolla oli suurin piirtein tämä taso, mutta joka sitten vapaa-aikanaan kuljetti autoa ja oli matkaoppaana. Olin auton edessä ja minulla joka kokouksen jälkeen sanoin hänelle kertoa, mitä he olivat sanoneet meille kokouksessa ja hänen vastauksellaan, että pelkkää roskaa, he ovat poliitikkoja, eivätkä he puhu Islannin ihmisten puolesta. En tiedä, onko tämä totta, mutta tämä ainakin viihdytti meidän valtuuskuntaamme. Epäilen kuitenkin, että saattaa olla hitunen totuutta siinä, mitä hän sanoi, nimittäin siinä mielessä, että varmastikin poliitikot näyttivät olevan epävarmoja siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Jotkin olivat selvästi puolesta, aika monet olivat vastaan, mutta samaan aikaan he eivät ole varmoja siitä, oliko se, mitä he aikoivat hyväksi vai pahaksi. Minä olin yllättynyt siitä näkyvästä hyvinvoinnista, joka oli nähtävissä, ja näytti siltä, että Islannissa menestään hyvin. Valtiovarainministeri sanoi, että talouden kasvu on kahden prosentin paikkeilla ja että asiat olivat etenevässä hyvään suuntaan. Mutta tämä loppurutistus, se tietysti riippuu neuvotteluista. Islannissa on länsi-eurooppalainen kulttuuri ja siellä selkeästi katsottiin, on katsottu, että kaikki luvut on voitu käydä lävitse lähes ongelmia, paitsi ne neljä, jotka täällä juuri mainittiin. Ja olin yhtä mieltä tästä arviosta. Jos voin esittää arvauksen, mielenkiintoinen tapaus, joka meillä oli, tapaus, joka meillä oli ennen äh, tapaamista sulhettiläiden kanssa – jossa saamme mielenkiintoisen kuvan siitä, mitä he ajattelevat asiasta. Kuitenkin näyttäisi siltä, että kaikki on vielä mahdollista Islannin yhteydessä. Emme tiedä, mitkä tulevat olemaan tulokset neuvottelusta, pystytäänkö ratkaisemaan kalastuksen ongelmat. On niitä, jotka kenties sanovat, että uusi jäsen, joka tulisi mukaan yhteiseen kalastuspolitiikkaan, saattaisi olla hyväksi tälle kalastuspolitiikalle. Ja epäilen, että siinä tapauksessa, että he varovaisesti äänestäisivät jäsenen puolesta – ajatellen valuuttaongelmia, jotka todella vaikuttavat heidän arkielämäänsä, koska kysymys on pienestä valuutasta ja pienestä maasta. Niin, tässä se mitä sanoisin puheenjohtaja, mutta toistaisin vielä kerran kiitokset sihteeristölle ja meidän valtuuskuntamme johtajalle, joka minusta toimi hyvin tyylikkäästi ja huumorintajulla. Grazie, onorevole Atkins. Kiitoksia, edustaja Atkins. Ja seuraavaksi edustaja Tarant. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää valtuuskunnan jäsenistä äh, näistä tiedoista. Haluaisin vain muistuttaa, että tällä välin minulla oli mahdollisuus tavata Islannin ulkoministeri ja presidentti, ja jälkimmäisenä näyttää olevan se vaikutelma, että Euroopan unioni jollain tavalla pettänyt Islannin, kun taas Aasian maat ovat käsitelleet kriisinsä vähän paremmin ja ovat olleet avuliaampia. Erityisesti hän panostaa Islannin ja Kiinan väliseen yhteistyöhön. Ja Tämä on asia, joka meidän tulisi kumota. Toinen asia, jonka halusin mainita, on se, että jos kalastusministeri Reykjavikissa äh, ehdottaa valtuuskunnalleen keskeyttämään neuvottelut kalastus asioissa, niin ehkä meidän pitäisi olla ovelia ja olla suurpiirteisimpiä ja sanoa, että ehkä Islannin kalastuspolitiikka pitäisikin ottaa kulmakiveksi Euroopan unionin kalastuspolitiikkaan. Tämä on minun ehdotukseni. Kiitoksia. Grazie onorevole La parola, non ci sono altri colleghi che l'hanno chiesto. Kiitoksia kollega Tarand. Ehm, ja seuraavaksi tohtori Grip Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Eh, molte grazie, abbiamo ascoltato con... Kiitoksia. Eh, mielenkiinnolla eh, kuuntelimme esittelijän kertomukseen. Mielestämme nämä eh, tiedot ovat yrittäin mielenkiintoisia ja vastaavat niitä tietoja, joita olemme saaneet ulkosuudenhallinnossa ja myöskin ehdotukset jotka tulevat tuon saman eh, valiokunnan jäseniltä. Mielenkiinnolla seuraamme Islannin sisäpolitiikan kehittymistä. Erityisesti kiinnitämme huomiota arktisen alueen politiikkaan. Se on kysymys, joka koskettaa ei vain Islantia, vaan esimerkiksi Norjaa ja Venäjää, maita, jotka myöskin koskettavat meidän toimialamme. Kiitoksia. Kiitoksia, tohtori Grip. Ah, olkaa hyvä. Edustaja Atkins. On the back of what, sir, has... Niin. Ajattelin sitä, mitä juuri sanottiin. Haluaisin vielä toistaa, mitä Dan Breda sanoi arktisesta alueesta. on tiettyjä epäilyjä, että me halusimme Islannin liittymään siksi, että arktinen alue on tärkeä EUlle eikä vain Islannille. Saman aikaan he kuitenkin totesivat, että EU on tavallaan sekaantumassa asiaan. Haluaisin toista komissiolle ja, pu- ja puheenjohtajalle tämä on asia, jota pitää käsitellä hyvin herkästi ta- huolellisesti, koska muuten tämä saattaa räjähtää käsiin. Bene, prendiamo atto di questo suo accorato. Otamme huomioon tämän teidän viestinne komissiolle ja mainitsemme sen virallisessa asiakirjoissamme, pöytäkirjassamme. Nyt menemme esityslistan kohtaan neljä, mutta haluaisin ensin, tai ensin käsitellään edustaja Liisekin mietintö, joka koskee suosituksia neuvostolla komissiolle Euroopan ulkosuhdehallinnolle EUn ja Georgian assosiaatiosopimuksesta. Me käsittelemme tätä mietintöä Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleen tarkastelusta noin kello 10.15. Tällä tavoin edustaja Brock voi ähm, käydä, äh, siirtyä sitten muihin kokouksiin, joihin hänen täytyy mennä. Siksipä äh, edustaja Nielsenin mietintö on viimeinen, jonka käsittelemme tänään. Edustaja Liisek, olkaa hyvä. Mikro. Herr Vorsitzender, dann werde ich eine Schwierigkeit. Niin, herra puhemies, minä joudun tässä tapauksessa vaikeuksiin. Minä olen eh, kansanpuolueen varjoesittelijä keski-Aasiasta Ruvan Insanin tapauksessa. Tästä ei tule vaikuttamaan ongelmia. Minä en lähtenyt tästä liikkeelle, että tapahtuisi näin. Tästä ei ollut sovittu. Ei, <laughs> Minäkään sitä tiennyt. Sain kuulla sen tänä aamuna. Eh, sain kuulla edustaja Brokin muista sitoumuksista ja siksi yritin saada nämä asiat sovitettua tällä tavoin esityslistalla. Hmm. Ehkäpä voisimme käyttää kriteereitä, olette rouvaa, mm, olen pahoillani, että sanon tämän, mutta varjoesittelijät ovat prioriteetti äh, asemassa prioriteettijärjestyksessä toisella sijalla verrattuna esittelijään. Olen pahoillani, niin minun on kuitenkin asetettava esittelijä tässä etusijalle. No niin, edustaja Liisek, ehkä onnistumme kuitenkin vielä kaiken tekemään aikataulussa. Przykro, że e, z mojego między innymi powodu e, z, z, musieliśmy namieszać w planach pani poseł Jegle, także serdecznie, serdecznie przepraszam. Niin, suuntumat ovat pyydän anteeksi tässä. Hyvät naiset ja herrat, tänään aion olla lyhyt sanainen, koska teillä on edessänne mietintöluonnos ja haluaisin esillä teille havaintoja, joka on henkilökohtainen. Silloin kun nimitettiin esittelijäksi, olin hyvin iloinen asiasta, mutta välittömästi sen jälkeen saatoin todeta, että tämä tehtävä on hyvin vaikea tehtävä, joka koskee Georgiaa. Tästä syystä haluaisin kiittää kaikille niille, jotka ovat äh, tukeneet tämän mietinnön valmistelemista, joka koskee poliittisia asioita ja taloudellisia kysymyksiä, lainsäädännöllisiä kysymyksiä Georgian yhteydessä, ja jotka koskevat tätä hyvin dynaamista maata, joka on kehittymässä hyvin nopeasti ja jonka kansalaiset minun mielestäni todellakin uneksivat siitä, että heistä jonakin päivänä tulisi meidän yhteisömme jäsen. Olen ollut Georgiassa kolme kertaa, jolloin kun valmistelin tätä mietintöä. Ja minun täytyy todeta, että olemme kolme kertaa puhuneet sekä Georgian presidentin ja parlamentin puhemiehen että ulkoasiaministerin kanssa, joka on ollut pääneu- samoin kuin pääneuvottelijan kanssa Georgiassa, mutta myöskin poliitikkojen kanssa, jotka edustavat oppositiota – jotka ovat parlamentin ulkopuolella Georgiassa ja myöskin tavannut tärkeitä poliitikkoja, jotka ovat olleet menestyksestä paikallisvaaleissa ja myöskin puhunut oikeusasiamiehen kanssa, toimittajien kanssa, kaikkien henkilöiden kanssa, jotka ovat omistautuneet Georgian liittyville kysymyksille Saksassa, Puolassa, Yhdysvalloissa – ja olen myöskin saanut keskustella Puolan puheenjohtaja valtion kanssa, Puolan ulkoasiministerin kanssa toistuvasti. Olen myös tavannut myöskin pääneuvottelijan, joka edustaa Euroopan unionia, herra Vigandin ja hänen työntekijöitään. Ja haluan näiden kaikkien tapaamisten ansiosta sain paljon tietoa, joka on ollut hyvin arvokasta, ennen kaikkea mitä tulee meidän yhteyksiimme Georgia, samoin kuin vaikeuksiin, jotka ovat luonteita poliittisia ja taloudellisia, jotka liittyvät konfliktiin Venäjän kanssa, joka tapahtui vuonna 2008. Kaikkien tietojen pohjalta ajatellen sitä, mitä tapahtuu tällä hetkellä, mitä tapahtuu talouden rakenteissa. Esimerkiksi olen todennut mietinnössä, olen sitä mieltä, että Georgia on hyvällä tiellä kohti kehitystä, ajatellen nimenomaan oikeusjärjestelmän uudistamista ja demokraattisten rakenteiden luomista. Ja viime vaaleissa nousi esille kysymys Georgiassa siitä, että tapahtui hyvin rauhanomainen asiallinen vallanvaihto. Tämän ovat todenneet kaikki havainnoitsijat, jotka ovat olleet mukana tässä prosessissa – Georgiassa tilanne on tapahtunut huomattavasti paremmin, on tapahtunut nopeaa kehittymistä uudistusten alueella, jotka liittyvät valtion rakenteisiin. Tietysti välttämättä olen myöskin todennut näistä asioista mietinnössä, mutta on olemassa poliittinen ongelma, joka on tulosta vuoden 2008 sodasta. Kysymys on tilanteesta, joka Tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, mutta monet Euroopan unionin asiantuntijat, jotka edustavat eri aivoriihiä ja eri kansalaisjärjestöjä, ovat sitä mieltä, että täytyy tapahtua asioiden määrit, ovat pystyneet määrittämään asian selkeällä tavalla, eli noin 20 prosenttia Georgian alueesta on miehitettynä, kansainvälisen oikeuden normien mukaisesti. Ja me, me olemme itse tunnustaneet Georgian koskemattomuuden ja Georgian viranomaisten oikeuden päättää kaikesta, mitä tapahtuu valtion alueella. Meidän täytyy todeta, että Venäjän joukot he eivät ole mitään toivottuja vieraita Georgian alueella. Toinen asia, joka minun henkilökohtainen henkilökohtaisen mielipiteeni mukaan on tärkeää, on se, että pyritään edistämään äh, vapaata kauppaa, laajempaa vapaakaan aluetta. Minusta valtiolliset uudistukset Georgiassa, taloudellisen järjestelmän uudistukset äh, maassa ovat äh, menossa hyvään suuntaan ja me, me parlamentissa voimme lähettää selkeän viestin, että on tullut hetki neuvotteluissa eh, CFDAn kanssa ja me pyrimme siis auttamaan eh, kumppaneitamme, jotta he pyrkivät tekemään uudistuksia. näin pitää pitkää puhetta. Teillä on edessänne teksti, mutta olen jo aloittanut eh, keskustelut varjoesittelijöiden kanssa ja olen avoin kaiken tyyppisille havainnoille, jotka liittyvät tähän mietintöön, jonka olen esittänyt. Fajon. Kiitoksia edustaja Liisek, edustaja Fajon. Predsedujući, najprej zahvala poročevalcu za zelo dobro in pa... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää tästä erittäin hyvin valmistellusta mietinnöstä. Meillä oli aikaa Eh, käydä keskusteluja ja tavata ja siksi olen erittäin kiitollinen esittelijälle ja varjoesittelijälle eh, ja muille. Odotan, ettei meillä ole sen suurempia ongelmia tämän mietinnön hyväksymisessä. Mietintö on erittäin tasapainoinen. Tärkeimmät kysymykset on otettu esiin. Edistystä arvostetaan mutta myös puutteista puhutaan. On tosi seikka, että Georgia on yksi tärkeimmistä kumppaneista itäisessä kumppanuudessa ja tämä koskee myös uudistusten toteuttamista. Meillä on yhteiset arvot ja yksi perusarvoistamme on demokratia, talous toimii hyvin, tässä on kyse ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Nämä edellytykset ovat tärkeitä uudistusten toteuttamisella ja myöskin sopimuksen saavuttamiselle. Kuten kollega Liisek sanoi, täällä on tehty suuria edistysaskelia, mutta hallituksen on myös tehtävä toimenpiteitä demokratian konsolidoimiseksi. Tämä koskee erityisesti ähm, puolueiden monimuotoisuutta ja tiedotusvälineiden monimuotoisuutta, mutta siitä puhumme vielä myöhemmin. Me korostamme Georgian suverenisuutta ja koskemattomuutta, mutta tärkeää on myös se, että siirtolaiset ja pakolaiset turvallisesti voidaan taas palauttaa kotialueilleen Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa. Tilanne on sellainen, että meidän on varmistettava, että kansainvälisesti tunnustetut rajat säilyvät, että niitä noudatetaan Georgian on tehtävä kaikkeensa, jotta sisäpoliittisia konflikteja vältetään ulkopuolisten joukkojen paikallaoloa ei voida käyttää siihen, että ähm, vahvistetaan sisäisiä konflikteja. Viisumihelpotukset ovat tärkeitä. Meidän on myös ähm, ryhdyttävä toimenpiteisiin viisumien poistamiseksi turvallisuudenkin saralla Georgia on edistynyt paljon. Kuitenkin on vielä hyvin paljon omituisia poliittisia toimenpiteitä, joiden tarkoitusperät eivät ole selviä. Hallituksen täytyy myös varmistaa se, että juristit saavat parempaa koulutusta. Myös poliisiväkivalta on olemassa oleva ilmiö. Hallituksen on yritettävä parantaa vankiloiden tilaa Georgiassa on vieläkin äh, suurin määrä vankeja äh, suhteutettuna maailmassa ja olosuhteet äh, näissä vankiloissa ovat todella epäinhimilliset. Puhuin myös tiedotusvälineiden monimuotoisuudesta ja tämä koskee erityisesti journalisteja. Syyskuussa kansainvälinen journalistien liitto vaati, että serbijournalisti vapautettaisiin. Joidenkin tietojen mukaan häntä syytetään Venäjän vakoilusta. Tämä on yksi esimerkki. Meillä oli sitten heinäkuussa samantyyppinen tapaus siellä. Myöskin toimittajaa syytettiin siitä, että hän vakoili Venäjän laskuun nämä ovat ikäviä tapauksia, kun ajatellaan tiedotusvälineiden monimuotoisuutta ja tiedotusvälineiden omistajarakenteessa puuttuu myös avoimuutta ja lisäksi toimittajat eivät saa tietoa hallituksesta ja valtiorakenteista. Tämä on hyvin kunnianhimoinen mietintö ja varmasti tulemme vielä keskustelemaan tästä, mutta olen samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että Georgia on oikealla tiellä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Fajon. Seuraavaksi edustaja Brock. Puheenjohtaja, haluaisin sitä vain muutaman kommentin. Voin olla yhtä mieltä kollegan kanssa, joka juuri äsken puhui, nimittäin Georgia on oikealla tiellä. Että kaikki vielä ei ole niin kuin pitäisi olla, on totta, mutta muuta ei ollut odotettavissakaan. Mutta kun näen, miten sodan jälkeen Georgia kuitenkin on vakautunut ja taloudellisesti parantanut tilannettaan ja nykyaikaistanut infrastruktuurejaan ja saanut aikaan kasvua. Asiat ovat siellä suunnilleen huomattavasti paremmin kuin pidin tuolloin sodan jälkeen mahdollisena. Ja muutaman kollegan tehtävänä kanssa olin valitarkkailijana paikallisvaaleissa – marraskuussa, joka kansainvälisten valitarkkailujen kannan mukaan katsottiin täysin korrekteiksi, joten selvästikin on käynnissä demokraattinen prosessi, joka on katsottava myönteiseksi ja meidän on huolehdittava siitä, että kehitys oikeaan suuntaan edelleenkin saa tukea. Näyttää siltä, että näin, ei, näin hyvin eivät asiat ole suimassa kaikkien itäisen kumppanuuden maiden puitteissa kuin Georgiassa ja tämä on syytä ottaa huomioon ilman, että unohdettaisiin heikkoja kohtia, joita epäilemättä on, ja pyrkimät, pyrkien edelleenkin tukemaan parannusten aikaansaamista niin, että toivottu tilanne voidaan saavuttaa. Haluan kiittää esittelijää siitä, miten hän on toiminut tässä yhteydessä. Grazie, onorevole Brock. La parola. Kiitoksia, edustaja Brock. Ja seuraavaksi Euroopan ulkosuhdehallinto, tohtori Jair. Thank you very much, uh, chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitoksia siitä, että kutsuitte ulkosuhdehallinnon tänne kertomaan kannoistaan. Ensinnäkin haluaisin vain ihan lyhyesti eh, käsitellä tätä neuvotteluprosessia itse asiassa meillä on tähän asti ollut seitsemän täysistuntoa. Viimeinen pidettiin heinäkuussa, anteeksi kuusi täysistuntoa ja seitsemäs pidetään tämän vuoden lokakuussa. Ja me edistymme hyvin suurimmalla osalla alueita. Tietenkin on vielä paljon kysymyksiä, jotka joko tyypillisiä Georgialle tai kysymyksiä, jotka jollain tavoilla äh, äh, koskettavat myös muita kumppaneita, joiden kanssa neuvottelemme. Äh, mutta olemme edistymässä. Haluan vielä sanoa, että meillä on nyt yhteyksiä ja mielipiteen vaihtoa ennen kesälomaa, joka toivottavasti on auttanut teitä valmistelemaan mietintöänne. Ja myös kertomusluonnos annettiin kommentoitavaksi syyskuun alussa. Muutama kommentti vain tästä mietinnöstä ja haluaisin nostaa esiin muutamia kysymyksiä, jotka e, jäsenet nostivat esiin. Ensinnäkin uudistukset. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että Georgia on tehnyt todella hyviä uudistuksia, nopeita ja syvällisiä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että ne ovat vielä voimassa ja olemme nostaneet erityisesti esiin edistyskertomuksessa kaksi yleistä kysymystä. Yksi koskee sitä, että demokratia on konsolidoitava ja luotava suvaitsevainen ja sanoisin monimuotoinen poliittinen kulttuuri ja toinen koskee oikeusjärjestelmää ja tämä sisältää kysymyksiä, joita jäsenet nostivat esiin myöskin, siis tiedotusvälineet. Tätäkin asiaa olemme korostaneet. Yritämme äh, käsitellä näitä kysymyksiä keskusteluissamme äh, Georgian viranomaisten kanssa. Toinen kysymys, jonka haluaisin nostaa esiin, on poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö ja siinä olette tehneet joitakin suosituksia. Ensinnäkin viittaus artikla 49, joka nousee selkeästi esiin mietinnössänne. Haluaisin sanoa kaksi asiaa. Assosiaatisopimukset, joista me neuvottelemme kumppaneidemme kanssa, sellaisenaan eivät sulje ulkopuolelle mitään poliittista suhdetta Euroopan unionin kanssa, mutta niissä on kyse assosioinnista ja poliittisesta integraatiosta. Ja on tärkeää, kun neuvottelemme tällaisista sopimuksista, että meillä on jonkinlaista rinnakkaisuutta, mitä tulee kumppaneidemme toiveisiin näihin asioihin liittyen. Ja sitten nämä Abhasia ja etelä ossetia alueet. Halusin ensinnäkin sanoa, että Euroopan unioni on useassa yhteydessä korostanut sitä, että on tärkeää kunnioittaa Georgian alueellista koskemattomuutta ja tämä on se lähestymistapa tai se pohja sille lähestymistavalle, jota me hyödynnämme käytämme monia erilaisia välineitä. Jotkut niistä mainitaan tässä mietinnössä. Meillä on Geneven prosessi, meillä on uusi erityislähettiläs, meillä on apua maan sisäisille pakolaisille ja noin laajemmilti tietenkin edistämme talouskasvua ja taloudellista uudistusta. Mm, haluaisin sanoa kolme asiaa liittyen teidän suosituksiinne tässä. Olemme sitä mieltä, EUM pitäisi jatkaa samalla tavalla. Sen tulisi siis toimia monitorointimekanismina kummallakin puolella rajaa. Ja sitten mitä tulee meidän lähestymistapaamme Etelä-Ossetian ja Abhasian suhteen. Se liittyy siihen, että me emme aio tunnustaa näitä alueita, mutta otamme ne mukaan toimintaan, jotta ne eivät eristäytyisi. Ja tätä lähestymistapaa käyttäen luomme olosuhteet pitkän tähtäimen rauhanomaiselle ratkaisulle. Ja lopuksi sitten Geneven keskusteluista. Miksi minulla on se vaikutelma, että mietinnössä on hiukan pessimismiä. Meillä on varsin hyvä vaikutelma Geneven keskusteluista. Se on ainoa foorumi, jossa osapuolilla on yhteyksiä ja tulosten lisäksi, jota te mainitsette mietinnössänne, prosessi itsessään on myös tärkeä. Me tuemme sitä täysin rinnoin. Mitä tulee vapauteen ja turvallisuuteen, mainitsin aikaisemmin uudistukset, mutta haluaisin vielä myös sanoa liittyen viisumihelpotuksiin ja ja palauttamissopimuksiin. olisi tärkeää liikkumisen vahvistamiseksi, että meillä olisi jonkinlaista tietoa sen noudattamisesta. Aiomme uudelleen arvioida tämän sopimuksen vuoden kuluttua siitä, kun se on astunut voimaan ja katsoa, miten sitä on toteutettu. Ja sitten tämä syvä ja kattava kauppasopimus on tärkeä osa tätä yleistä sopimusta. Olemme nyt siirtymässä viimeiseen vaiheeseen valmistelutoimissa. Olemme sopineet Georgian viranomaisten kanssa selkeästä toimintasuunnitelmasta, jonka täytäntöönpanoa äh, se nyt viimeistelee. Ja kun tämä toimintasuunnitelma on viimeistelty, ja kollegamme komissiossa ovat tehneet myönteisen arvion, niin sitten voimme tehdä päätöksen neuvottelujen aloittamisesta. Koska minulla on vain vähän aikaa, jätän, päätän kommenttini tähän, mutta vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia. Eh, grazie. Ehm, Kiitoksia. Eh, tohtori Kjaer. Sitten vihreiden varjoesittelee edustaja Lunacek. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja Hyvät jäsenet, pyydän anteeksi, että ollut aiemmin paikalla, mutta oli vaikeuksia päästä tänne. Kiitos. Minä haluan ensinnäkin kiittää herra Lisekiä tästä luonnoksesta, jonka hän on tehnyt, ja ottaisin tämän muutaman asian, joista me haluamme tehdä ö, äh, tarkistuksen. Meidän minusta pitää olla hiukan enemmän tarkastelemassa ongelmien eri puolia. Mietintö joka lähtee liikkeelle assosiaatiosopimuksesta EUn ja Georgian välillä. Minun muistaakseni noin neljään otteeseen on tässä mainittu konflikti Venäjän kanssa ja miehitys. En sanoisi, että kysymys olisi oikeasta suuresta ongelmasta, ja minäkin arvostelen sitä, mutta se pitäisi muotoilla tavalla, joka pitää avaimena meille mahdollisuuden yhdessä YK on mission kanssa paikan päällä harjoittaa yhteistyötä henkilöiden kanssa, ihmisten kanssa miehitetyillä alueilla niin, että voidaan auttaa heitäkin. Tämä olisi se, mihin suuntaan meneviä tarkistuksia tulen tekemään. Sitten kun te puhutte rakentavasta yksipuolisuudesta Georgiassa ja että pidätte sitä hyvänä, ja presidentti Saakashvilin puheesta, kun hän oli täällä parlamentissa viime vuonna, haluaisin kuitenkin lisätä kommentin, joka koskee tätä hyökkäämättömyyssopimusesitystä, joka tehtiin jo paljon ennen Venäjän kanssa ollut konfliktia 2008, mutta Gorgia ei koskaan halunnut hyväksyä sitä. Jos me katsomme asiaa historiallisesti, olisi syytä mainita se. Sitten DCFTA, kuten tiedätte, me haluaisimme, että arvioidaan sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, joita sillä on, ennen kuin se käynnistetään. Kuten olemme nähneet muissa tapauksissa, aina on ongelmia ennen kaikkea sosiaalisissa ja ympäristökysymyksissä. Tässä olisivat ne kysymykset, jotka halusin ottaa nyt esille ja toivon, että pääsemme asiasta lopputulokseen. Grazie onorevole Lunacek. Kommentti ehm, finaali. Kiitoksia edustaja Lunacek ja sitten loppupuheenvuoro esittelijälle edustaja Lisek. Puheenjohtaja, haluaisin vain kiittää kaikista kommenteista, joita ovat esittäneet varjoesittelijät ja joita unionin ulkosuhdehallinnon edustajat ovat esittäneet. Kuten totesin, olen avoin kaikenlaisille neuvotteluille ja olen varma, että pääsemme yksimielisyyteen. Bene, grazie, onorevole Lise. Hyvä, kiitoksia. Edustaja Lisek, tarkistusten jätön määrä aika on, kuten tiedätte, 28. syyskuuta kello 12. Kuten sanoin, siirrymme nyt esityslistan kohtaan, joka koskee Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleen tarkastelua. Ensimmäinen puheenvuoro on edustaja Brokilla, joka puhuu naapuruuspolitiikan eteläosasto. Teillä on nyt puheenvuoro. Te edustatte tässä edustaja Davidia, joka ei tänään pääse paikalle. Olkaa hyvä. Eh, micro, please. Micro. Oh, Now it's better. Uh, I, in Kiitoksia. Minulla on äh, kunnia esitellä mietintö äh, edustaja Daviden äh, puolesta. Tämä on yhteinen mietintö naapuruuspolitiikasta ja minä keskityn tässä eteläiseen kumppanuuteen. Tässä naapuruuspolitiikka täytyy uudelleen sille löytää uusi tavoite, mutta meidän täytyy myös yhdessä komission ja korkean edustajan kanssa luoda hyvä lähestymistapa uusi naapuruus strategian muutostilassa olevia naapurimaita. Tämä on heidän tiedonantonsa tässä. Tämäkin osoittaa, että meillä on yritystä mennä uuteen suuntaan ja arabikevään jälkeen on selvää, että jotain täytyy tehdä. Rahoituskysymykset on ratkaistava ja me, meille on tärkeää se, että naapuruspolitiikka, budjettiongelmien äh, tai rahoituskriisistä huolimatta ei joudu kärsimään, koska meille on tärkeää se, että meidän naapurimaamme ovat demokraattisia ja vakaita eteläiset kumppanuusmaat, Pohjois-Afrikan maat, niissä oli rauhanomaiset vallankumoukset, hyvin samankaltaiset kuin Keski- ja Itä-Euroopassa oli 20 vuotta sitten, jossa haluttiin vapaata ja parempia elinolosuhteita. Ja meidän täytyy nyt käyttää toimiamme niin, että demokratiaa ja vapautta edistetään. Eh, käytämme määrärahoja myös siihen, että luomme eurooppalaisen demokratian välineen ja muunlaiset eh, toimenpiteet, koska tämä yritys, jonka teimme eh, demokratia- ja ihmisoikeusvälineen kautta, niin siitä ei ollut paljon hyötyä tätä miljardia euroa ei sillä tavoin käytetty, kun olisi tullut käyttää komission taholta, koska sitähän piti käyttää demokraattia liikkeiden ja siviiliyhteiskunnan, kansalaisyhteiskunnan tukemiseen hallitusten ohi. Ja komission palveluyksiköissä siihen ei ollut valmiutta kaikista sopimuksista huolimatta. Ja tämä uusi väline mahdollistaa paremmin tällaisen kehityksen edistämisen myöskin ilman komission koneistoon. Toiseksi on tärkeää, että tällaisessa maissa osoitamme, että demokraattista kehitystä siellä todella intensiivisesti edistetään ja meillä on mahdollisuus, kun kehitämme demokraattisia prosesseja, niin olla siellä enemmän paikan päällä. Mietinnöissä kollegat ähm, puhuivat maahanmuutosta ja työolosuhteista ja siellä erityisesti äh, nostetaan esiin se, että tarvitaan synergioita Euroopan unionissa ulkosuhdehallinnon ja sisäpolitiikan välillä. Tämä on tarpeen, jotta Välimeren alueella e, edistymme. Lisäksi on tärkeää, että tämä Euroopan välimeri talousalue järjestäytyy niin, että se ei ole vain tapa, jossa yksittäisillä valtioilla on taloussuhteet Eurooppaan. Tämä on sellaista vanhanaikaista siirtomaapolitiikkaa, vaan kyse on myös kaupasta näiden maiden välillä ja meillä täytyy olla enemmän kannustimia, jotta luodaan infrastruktuuria näiden maiden välillä ja vahvistetaan kauppasuhteita näiden maiden välillä, koska tämä luo poliittista vakautta, mutta myös kasvua. Ja hyvinvoinnin kehittäminen alueella on ainoastaan mahdollista, jos siellä tällaisten monikeskisten sopimusten kautta saadaan aikaan taloudellista kehitystä ja jos se on myöskin eh, Euroopan etujen mukaista, niin sekin vahvistaa rauhanomaista kehitystä tällä alueella. Ja alueellisten konfliktien ratkaiseminen monenkeskisesti on tärkeää kysymys myös itäisen kumppanuuden yhteydessä. Hyvät kollegat, minähän olen tässä vain apumies, mutta olen sitä mieltä, että kollegat ovat tässä tehneet mietinnön, joka menee aivan oikeaan suuntaan. Ja eh, minun tulee kertoa teille herra Davidin puolesta, että hän odottaa kovasti kommenttejanne, aikoo ottaa ne huomioon ja myöskin eh, tarkistuksenne, jotka pitää kai jättää lokakuun alkuun mennessä muistaakseni, se on, minulla ei nyt ole sitä päivämäärää tässä, ai niin, 7. lokakuuta mennessä, niin hän on valmis ottamaan nämä tarkistukset sillä tavoin huomioon, että syntyy mietintö, joka voi saada laajan enemmistön ja tällä tavoin voimme luoda operationaalisempaa politiikkaa. Vielä yksi kommentti, tämäkin pitäisi tähän lisätä. Minä olin todella vihainen viime matkallani Egyptiin, kun kuulin, että monissa hyvissä hankkeissa 67 prosenttia määrärahoista käytetään tutkimuksiin, joita tekevät eurooppalaiset konsulttitoimistot. Tämän virheenhän teimme myös Itä- ja Keski-Euroopassa sitten nuo raportit ovat usein ihan ö, turhia. Me tarvitsemme nopeasti toimivia hankkeita paikan päällä eikä ö, hyvin tulevia konsulttiyrityksiä Euroopassa, jotka kirjoittavat raportteja näistä maista. Meidän täytyy ö, ennemminkin siirtää määrärahoja käytännönläheisiin hankkeisiin. Sydämelliset kiitokset. Kiitoksia edustaja Bock. Pohjois sesta kumppanuudesta edustaja Sivicen olisi pitänyt puhua, mutta hän ei ole paikalla. Mutta jos ei ole kollegoja, jotka haluavat kommentoida edustaja Brokin puheenvuoroa, annamme Ah, Milan Mon. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen sitä, että tulin hiukan myöhässä. Ajattelen, että tämä olisi käyty vastaus kello 12 aikoihin tämä keskustelu, mutta olen kuunnellut herra Brokin puheenvuoroa ja olen yleisesti ottaen yhtä mieltä tästä hyvästä mietinnöstä. Ja kuten herra Brok totesi, lähtevä liikkeelle siitä, että kuunnellaan. Olen myöskin lukenut tyytyväisenä sen mitä tässä on todettu, mutta on muutamia tällaisia alustavia kommentteja, jotka ovat myös tekstissä löydettävissä. Ensinnäkin haluaisin puuttua tähän Välimeren alueeseen. Minusta me pitäisi hiukan puhua enemmän tästä Välimeren unionista. Se on poliittinen tavoite, kunnianhimoinen tavoite. Ja minusta se voidaan nähdä vain yhteydessä ponnisteluihin ja alueellisiin hankkeisiin, jotka ovat erityisiä. Minusta vaikka nyt tällä hetkellä se ei ole kovinkaan loistokkaita hetkiä elämässä, niin ei pidä unohtaa tätä hanketta. Toinen asia, se osa, joka koskee assosiaatiosopimuksia kohta 13. Siinä puhutaan kaupasta, kaupasta mutta myös kauppa ja myöskin palvelut pitäisi ottaa esille, koska ne eivät nouse sinne esille. Minusta palvelut pitäisi ottaa esille, että ei pelkästään suosittaisi sellaista tulkintaa, että on pelkästään hyödykkeiden ja tuotteiden osalta toimista, vaan myöskin palveluista, ja minä haluaisin tehdä tästä asiasta tarkistuksen. Eikä pelkästään ole kysymys siitä, että Euroopan unioni avaisi markkinansa. Pitää olla vastavuoroisuudessa kysymys. Eurooppa joka tukee ponnisteluja ja Eurooppa, joka toimii johdonmukaisesti. Tämä merkitsee sitä, että täytyy olla myöskin vastavuoroisuutta tässä avautumisessa. Ja on tärkeää, että meidän se palvelutarvat yrityksemme, niin täytyy voida olla läsnä näillä markkinoilla. Meillä on vähän aikaa, tiedän, mutta kaikki mitä tulee liikkuvuuteen, näyttäisi siltä, että kysymys on tietyistä sitoumuksista, jotka unionilla on, jotka liittyvät siitä, että tuetaan äh, nuoriso- ja unionia, joka tarvitsee työvoimaa. Mitä tulee maahanmuuttovirtoihin, on välttämätöntä, että on yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Ei voida hallinnoida tällaisia maahanmuuttovirtoja pelkästään yksipuolisilla toimilla. On tärkeää on yhteistyötä naapurimaiden kanssa. Ja mitä tulee lähitään, on tässä vaiheessa, katsotaan mikä tilanne, ja mitä tulee sitten näihin vastaanottosopimukseen, niitä pitää myöskin tarkastella, niitä pitää ottaa esille tekstissä. Ei muuta. Kiitos herra Milan Mon. Ja nyt herra Sivjets on paikalla, joka on myöskin osa esittelee tässä aina hänelle välttämättä puheenvuoron. E, Kuten kaikki tiedämme, tämä mietintö. On yksi monista asioista, joita uudistetaan napuruspolitiikan puitteissa. Näin ollen pitäytyisin mietinnön perusteluissa, koska tavoitteena on viedä tarkistus loppuun. Meillä on ollut myös toinen tärkeä tapahtuma, johon osallistumme, ja se on itäinen naapurussuhteinen huippukokous Varsovassa 29. päivä, johon odotamme myöskin tiettyjä päätelmiä, joiden avulla voidaan sitten rikastuttaa mietintömme lopputekstiä. Haluaisin ottaa esille kolme kysymystä, jotka ovat erityisen tärkeitä ja jotka tuovat lisäarvoa suhteessa siihen, mitä tähän mennessä mietinnössä on todettu. Ensinnäkin mietintö on erittäin johdonmukainen komission tiedonannon kanssa, sillä meidän näkemyksemme mukaan komission tiedonanto osoittaa selkeästi ne uudet ajatussuunnat, joita naapuruspolitiikassa on. Ajatukset, jotka on otettu myös aiemmassa mietinnössämme esille ja edellisissä komission asiakirjoissa. Toiseksi ja tämä sisältyy mietinnön rakenteeseen. Haluamme varmistaa idän ja etelän yhteenkuuluvuuden. Haluamme varmistautua siitä, että ei äänestetä kahdesta erillisestä mietinnöstä, vaan yhdestä yhteisestä, jossa viitataan yhteiseen naapuruuspolitiikkaan. Kolmas kohta Se voidaan jakaa alakohtiin. Periaate, että lisää kun annetaan enemmän tai että tietyt ö, vertailukohdat tulkitaan ja niistä tehdään uutta politiikkaa niin, että Euroopan unioni voi toimia sen mukaan, miten valmis maa on tekemään yhteistyötä samalla, kun politiikkaa muokataan. Yksi yksityiskohtaisista kysymyksistä koskee sitä, että, ja sitä kannattaa tässä vaiheessa painottaa, on liikkuvuus Siinä tavoitteena on asettaa säännöt viisumikäytännölle ja haluamme päästä eroon viisumeista tietys, tiettynä aikana tulevaisuudessa. Tämä on erityisen tärkeää poliittisesti katsoen ja se on myöskin tärkeää, kun pyrimme rakentamaan Euroopan unionin imagoa. Lopuksi haluaisin todeta, että tässä on kysymys, joka on erittäin ristiriitainen ja tässä jo katsonkin edustaja Brokkia, kohan tässä nyt aika lähellä on. Voisi kuvitella, että tämä argumentti on oikein hieno. Eli otetaanko jäsenyyskysymys näihin asiakirjoihin mukaan vai ei? Siitähän vielä ei ole päätetty tässä mietinnössä. Kiitoksia. Kiitos. Puheenvuoro saa Sotsu. Ein, ein... Niin. Schulz, ei, Scholz. Ei haittaa. Tämä on pieni mutka, joka kuitenkin fonetisesti foneettisesti muuttaa tätä nimeä hiukan. Niin, haluaisin ottaa ensin esille sen, että meillä on kysymys hyvin kattavasta, hyvin, hyvin rakennetusta mietinnöstä tässä kysymys, mitä, mutta ihmisoikeuksissa todellakin siinä on myönteisiä lähtökohtia ja se menee siihen suuntaan, mitä me Euroopan parlamentissa voimakkaasti olemme tukeneet. Tarvitsisimme lisäselvitystä ja vaadimme sitä kysymyksessä, joka koskee tätä demokratiasäätiötä, mikä säätiön rooli on tulevaisuudessa, miten sitä rahoitetaan, minkälaisia tehtäviä se tulee saamaan. Sama koskee myöskin ulkosuhdehallintoa. Tässä nousee esille kysymys siitä, miten pitkälle ulkosuhdehallinto tulevaisuudessa konfliktitapauksissa voi olla välittäjänä. Esimerkiksi valko on tilanne maa, jossa nähdään kasvavaa jännitettä nyt ennen kaikkea presidentin vaalien yhteydessä, ja tämä tietysti tulee nousemaan esille Varsovassa, kun on itäisen kumppanuuden huippukokous, mutta myös 5 plus 2 neuvotteluissa – jotka koskevat Transnistrian konfliktia, olisi tärkeää, että sielläkin voitaisiin edustaa selkeästi Euroopan unionin asemaa ja, asemaa ja kantaa. Mitä sitten tulee rooliin ja mahdollisuuksiin, joita on kansalaisyhteiskunnalla, miten niitä voidaan vahvistaa? Meillä on hyviä kokemuksia ollut EUn ja itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumista. Se on ainoa paikka, jossa ovat mukana valko edustajat, Euronestissä tilanne on se, että valko edustajat eivät ole paikalla. Kymmenen edustajaa, niitä, heitä ei ole. Ei ole kymmentä edustajaa voitu valita, koska parlamentti on valittu demokraattisesti. Toivomme, että tämä tapahtuu ensi vuonna. Tässä voidaan kysyä, miten pitkälle tällaista kansalaisyhteiskunnan kehittymistä voidaan tukea. Ja haluaisinkin selkeästi toistaa vielä ehdotuksemme, että tarvitsemme tällaisen toimiston, joka keskitysti käsittelisi näitä kansalaisyhteiskuntakysymyksiä ja myöskin koordinoisi tämän foorumin toimintaa. Grazie, onorevole Schulz. Kiitoksia, edustaja Schulz. Ja seuraavaksi edustaja Pantseri. Grazie. Kiitoksia. Minä puhun naapuruspolitiikan eteläisestä ulottuvuudesta. Tässä useassa yhteydessä olemme jo pitäneet hyvänä eh, edustaja Davidin eh, lähestymistapaa. Minä sanon vain seuraavaa. Meidän täytyy tarkastella eh, tämänhetkistä tilannetta, koska Välimerellä tilanne muuttuu jatkuvasti ja ehkä pitäisi painopiste asettaa välineelle, joka on siis paljon joustavampi kuin mitä voimme edes kuvitella, joka voisi hyvioida periaatteen more for more, että auttaa näitä maita, jotka ovat demokratian tiellä. Eli että voitaisiin tätä kolmen M-politiikkaa harjoittaa, eli money, market ja mobility, rahamarkkinat ja liikkuvuus. Olisi tärkeää luoda keskitetympää toimintaa eikä tällaista yleistä. Ja tämän huomaan nyt tästä mietinnöstäkin, mutta haluan kuitenkin korostaa erästä asiaa, joka Välimerellä tällä hetkellä, en tiedä onko tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä erityisesti Tunisiassa on vallalla, e, erityisesti Tunisia voisi olla maa, joka voi muuttua todella voimakkaasti ja siksi meillä pitäisi olla vähän suurpiirteisempää politiikkaa, johon liittyy myös rahoitusvaroja niin, että tämä politiikka voisi olla hyvä apu koko arabi keväälle niin, että vältetään se, että joissain maissa tästä arabikeväästä tulee Välimeren syksy. Kiitoksia edustaja Panzeri ja seuraavaksi edustaja Lohpiler. Kiitos puheenjohtaja. Minä pyysin nyt puheenvuoroa, mutta meidän ryhmässämme Rova Flotre on vastuussa ennen kaikkea syte- eteläisestä naapuruusalueesta, mutta hän on tällä hetkellä Libyassa eikä pystynyt sitten vastaamaan. Meille on hyvin tärkeää se, miten puhutaan liikkuvuudesta, miten liikkuvuutta tullaan kehittämään Välimeren alueella. Ja haluaisin vielä viitata siihen, että viime viikolla Strasburgissa Frontexin valtuudet hyväksyttiin uudella tavalla, ja tämä tulee johtamaan täydennyksiin ja muutoksiin. Ajatellen nimenomaan sitä, miten näemme rajapolitiikan tulevaisuudessa Euroopan unionissa. Joissakin maissa on tärkeää, vaikka maat ovatkin erilaisia, oikeusvaltion rakenteiden rakentaminen, ennen kaikkea oikeuslaitoksen rakentaminen, ja näitä, näiden asioiden osalta tulemme tekemään täydentäviä esityksiä. Kiitoksia edustaja Lochbieler ja seuraavaksi edustaja Romero Lopet. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tässä keskustelussa todeta, että haluaisin tehdä joitakin äh, tarkistuksia joka koskee sitä uutta dynamiikkaa, joka on nousemassa esille joissakin eh, et, Välimeren etelärannikolla. Ei ole tietenkään alkuunkaan verrattavissa siihen tilanteeseen, joka aiemmin oli Välimeren alueella. Tarvitaan rauhaa ja turvallisuutta ja vastaanottosopimukset ovat olleet ensimmäinen eh, mekanismi, jolla olemme pyrkineet, voimaan, pyrkineet valvomaan maahanmuuttoa ja myöskin turvapaikanhakijoiden määrää. Se on asia, joka tulevaisuudessa on asia, josta täytyy keskustella yhdessä niin, että katsotaan samaan aikaan, miten voidaan parantaa ihmisten elämää. Täytyy tehdä näihin korjauksia ja ajatellen yhteistyötä on tärkeää näiden maiden suuntaan esittää selkeitä yhteyksiä – sekä että suuntaa. Ja tarkistus, jonka haluaisin esittää tähän mietintöön, menisi siihen suuntaan, että lisättäisiin yhteistyötä, joka on e- hajautettua keskitettyä yhteistyötä nimenomaan kuntien tasolla. Tämä yhteistyö on ollut vaikeuksissa viime aikoina. Tällä hetkellä Euroopan unioni on paikalla voimakkaammin, meillä on uusi ulkosuhdehallinto, meillä on mahdollisuuksia valvoa eri rahastoja paremmin, mutta tällainen hajautettu yhteistyö, miksi kuntien kesken on olennaisen tärkeää, jotta voidaan kehittää kehitystä, jotta saadaan aikaan kehitystä kaupunkialueilla ja kylissä sisämaiden alueella, jotta voidaan parantaa elämänlaatua. Kysymys ei pelkästään hankkeista. On tärkeää, että näiden kautta voidaan ylipäätään pienten hankkeiden kautta toimia siihen suuntaan, että parannetaan kansalaisten elämänlaatua. Grazie, onorevole Romero. La... Kiitoksia, edustaja Romero. Ja seuraavaksi edustaja Lunacek. Danke. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin yhtyä edeltävän kollegojen vihreiden kollegojen puheenvuoroihin halusin sanoa, että periaatteessakin olen sitä mieltä, että tämä mietintö ei ole vain erittäin hyvin rakennettu, vaan se nostaa esiin uuden naapuruuspolitiikan tärkeimmät elementit, e, nimittäin kumppanuus, eikä vain tämä anna enemmän, saa enemmän periaate, vaan myös se, että kansalaisyhteiskuntaa vahvistetaan. E, yhdyn kollega Schulzin, joka sanoo, että meillä tulisi olla Brysselissä jonkinlainen toimisto tätä kansalaisyhteiskuntaa välinettä varten, jotta kansalaisyhteiskunnat voivat tehdä paremmin e, koordinoitua työtä ja myönteisellä tavalla eh, harjoittaa lobbausta sekä Euroopan unionin suuntaan että omien valtioidensa ja hallitustensa ja yhteiskuntiensa suuntaan. Eh, eräs asia, kohta kahdeksan, ehdottaisin ja vihreät aikovat ehdottaa, että tässä olisi vuosi et, ettei ainoastaan sanota, että voisi olla vuosittainen edistymiskertomus ihmisoikeustilannetta. En oikein ymmärrä, että miksi tässä sanotaan voisi eikä täytyisi. olisi järkevää, että tämä kertomus saataisiin joka vuosi, eikä vaan luotetaisi siihen, että se ehkä saadaan. Mitä sitten tulee vapaakauppasuhteeseen, niin tässä olen toisin kuin kollega Mia Mon sitä mieltä, että vielä pitkän aikaa meillä tulee olemaan ei-symmetrinen suhde ja ei näitä EU-maiden e ja näiden valtioiden taloutta voida verrata toisiinsa vielä. Ja se, että suhde olisi tasa-arvoinen, niin se ei olisi hyödyllistä, jos halutaan kestävää taloudellista kehitystä näissä maissa. Kiitoksia edustaja Lunacek. Minulla ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Kysyn, että onko täällä ehkä Euroopan ulkosuhdehallinnosta ketään, joka haluaisi kommentoida tätä aihetta. Jos on, niin kuuntelemme häntä. Jos ei, niin annamme puheenvuoron esittelijälle loppupuheenvuoroa varten edustaja Brock ja sitten edustaja Sievic. Herzlichen kiitokset puheenjohtaja. Niin pitkälti kuin mahdollista tulen tollekin esittämään nämä mietintöä koskevat kommentit välitämään eteenpäin herra Siivis on itse paikalla, hän kuuli näitä. Ne voidaan varmasti ottaa meitä se vastaan. Tietysti on myöskin, että on otettavissa tarkistuksia. Mitä herra Schulz otti esille säätiöstä, olen herra Fylen kanssa jo puhunut asiasta. Ja Sikorski on myös erityisen kiinnostunut asiasta Puolan ulkoministeri. Tämä vie aikaa, vie aikaa tällaisen säätiön toiminnan vakiinnuttaminen, ajatellen kaikkia juridisia vaatimuksia, jotka liittyvät siihen, on siis selvää, että siihen asti nykyinen ihmisoikeusväline, joka antaa mahdollisuuksia antaa tukea, on sellainen, että sitä voidaan joustavammin käyttää demokraattisen kehityksen ja kansalaisyhteiskunnan edistämiseen kuin tähän asti. Meidän pitäisi siis löytää tällainen tilapääratkaisu ennen kuin tehty päätös tällaisesta äh, säätiöstä ja se todellakin on myöskin toimintakykyinen. Siis vaadi, mitä toimisto, äh, komissio käyttää aikaa hyvin siihen saakka, ja tekee tarvittavan. Pitäisi myöskin puhua asioista. Koskakseni olemme sopineet muotoilusta, joka on sellainen, että varmasti pitäisi jäädä. On kiistatonta, että itäisen Kumpaan alueella on käytössään artikla 49, ja jäännäpä jäsenyys nyt oikeana tai vääränä, kuitenkin näillä mailla on oikeus esittää hakemus jäsenyydestä ja sitten katsotaan, täyttävätkö ehdot. Mutta mitä tulee sitten tähän laajempaan eurooppalaiseen perspektiiviin, joka on tällainen kompromissimuoto, josta olemme sopineet, mutta se on nähtävissä assosiaatiosopimusten yhteydessä ja vapaakauppa-alueen yhteydessä, jossa mennään sellaisen kehitykseen, joka voimakkaammin sitoo, edistää voimakkaampaa yhteistyötä. Enkä usko, että herättäisimme turhia toiveita tällä tavoin. Toisaalta samaan aikaan meidän pitäisi kuitenkaan samaan aikaan saada aikaan sellaisia reaktioita, että nykyisessä jäsenvaltioissa on varhaisessa vaiheessa – pyritään keskeyttämään asioita, jotka voitaisiin nähdä automaattisena kehityksenä kohti jäsenyyttä, mikä voisi johtaa siihen, että mikään ei toimi. Joten minusta tämän syystä, tästä syystä pitäisi suosia tällaista lähestymistapaa, joka on, toteutuu askel askelta, joka tuo välitöntä hyötyä kansalaisille näissä maissa heidän elämänsä laadulleen ja tätä kautta myöskin eh, saa käsittämään, miten tärkeää on Euroopan, Euroopan yhdistyminen ja mitä hyötyä siitä taloudellisesti ja sosiaalisesti on. Siksi nämä löydetyt kompromissit, niitä pitäisi joka kerta ryhtyä asettamaan kyseenalaiseksi ja joka kerta ryhtyä analysoimaan. Allora, mi mm, viene detto, sì, l'ho visto arrivare. Niin, näin, että tulitte paikalle. E, hetkinen, edustaja Sivic, ennen teitä, jos sallin, että edustaja Duff joka on esittelijä, äh, valmistelija perussopimusvaliokunnan lausunnolle. Annan hänelle ensin puheenvuoron ja sitten te saatte puheenvuoron esittelijänä. Mä puheenjohtaja, olen oikein kiitollinen ja valitan, mutta en päässyt paikalle aiemmin. Mutta kuten totesitte, olen Af- kirkon lausunnon laatia ja uskoakseni valiokunnalla on kaksi asiaa sanottavana. Ensinnäkin Välimeren unionista on ehdottoman oleellista, että sovellamme kaikkia mahdollisia työkalujamme tähän olentoon. Minun näkemykseni on, että sen loivat ihmiset, jotka eivät ymmärtäneet Euroopan unionia, jotka eivät ymmärtäneet myöskään Välimeren aluetta. Ja toimielimellisesti katsoen kyseessä on anomalia, joka ei tarjoa sitä lisäarvoa, jota siltä edellyttäisimme eurooppalaisessa politiikassa. Näin olen suhtaudumme kriittisesti siihen, että sen toimintaa jatketaan tämänlaisena. Ja aion ehdottaa, että että sen Euroopan unionin puoli yhdistetään Kathy Ashtonin ja ulkosuhdehallinnon alaisuuteen. Toinen uudistus, jonka haluaisimme käynnistää, on pidemmällä aikavälillä ja se vaatii sopimuksen muutosta. Mutta siinä on kysymys artikla 49 kysymyksestä. jota nämä kaksi rinnakkaisesittelijää Affektin valiokunnasta ovat vältelleet. On mahdollista, että AFKO ehdottaa tulevaa sopimusmuutosta, sopimusmuutospakettia. Ja se sisältäisi erityisen kategorian assosiaatio, EUn assosiaation jäsenyydestä. Ja se sitten taas vastaisi kolmeen eri vaatimusluokkaan. Ensinnäkin valtio ei voi liittyä EU-hun sen takia, että se ei ole eurooppalainen. Toiseksi valtiot, jotka haluavat olla liittymättä EU-hun, riippumatta siitä, että ne periaatteessa voisivat. Ja kolmanneksi ne, jotka aikovat yrittää mutta eivät kykene täyttämään jäsenyyskriteerejä. Uskoakseni tulevaisuudessamme, tulevaisuudessa emme voi välttää toimielin keskustelua, joka on tämän tyyppinen. En usko, että se valtava määrä näitä periaatteessa pragmaattisia, tilannekohtaisia, kahdenvälisiä suhteita, joko sitten monenvälisiä tai alueiden välisiä, joita unioni nyt pyrkii säilyttämään naapurustossa kanssa, niin en usko, että että se on uskottava puitteisto pitkän aikavälin naapuruuspolitiikalle. Mutta luonnollisestikin esittelen sitten Afkon lausunnon teille pohdittavaksi aivan heti, kunhan se vain ilmestyy valiokunnasta. Kiitoksia. Grazie onorevole Duff. Eh, allora finalmente. Kiitoksia edustaja Duff. Ja seuraavaksi E, vihdoinkin esittelijä edustaja Sivi. E, e, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat arvostaneet tätä keskeneräistä tuotetta. Mutta kuten nähdään, se on hyvä pohja lisäkeskusteluille. Ja pyrimme ottamaan huomioon kaikki nämä tarkistukset ja muutosehdotukset, sillä tämänpäiväisestä keskustelusta käy selkeästi ilmi, että mitään perustavanlaatuista argumenttia ei ole. Haluamme vain parantaa tätä politiikkaa, jota nyt voidaan suunnitella tulevaisuuden varalta. Haluaisin viitata kahteen asiaan. Kuten kaikki tiedätte, jäsenyys, joka ei kuulu kohta 14 mietinnössä, niin siinä on sellainen sanamuoto, joka on hyvin pitkälti sen mukainen, mitä edustaja Brock totesi, olen oikein hyvilläni siitä. Toiseksi öö, Eurooppa ja demokratia kysymys, joka tuli esille ulkoministerin, Britannian ulkoministerin suulla. Se on vielä lähtökuopissaan. Meitä siinä johtaa yksi periaate. Ja se löytyy ihan selkeästi tässä tekstissämme. Siitä on järkeä, jos se tarjoaa lisäarvoa. Eurooppalainen demokratia tuki siis toimii, jos se tarjoaa lisäarvoa ja silloin siitä on hyötyä. Mutta jos tämä on jonkunlainen vain byrokraattinen kehitelmä, joka puree omaa häntäänsä, niin eipä siinä silloin paljon järkeä ole. Haluaisin myös viitata siihen, mitä edustaja Duff juuri totesi. Varsinkin sen, mitä hän sanoi tarpeesta luoda tiettyjä sopimuspohjia sille, että kumppanimme asosioidaan Euroopan unioniin. Tämä on uusi ajatus. Sitä ei ole mikään kirjattu, joten en voi oikein ottaa kantaa siihen. Jos aloitamme kuitenkin sopimusmenettelyt sitten näiden kolmen maaryhmän assosioinnin Euroopan unionin kanssa, niin nämä kolme ryhmää, jotka haluaisivat, jotka eivät voi ja eivät halua liittyä siis Euroopan unioniin, niin on olemassa suuri vaara siinä, että otetaan käyttöön tiettyjä muutoksia, koska meillä on ollut ongelmia, kun olemme tähän pyrkineet. Ja jos otamme käyttöön tämän tyyppisen turvaverkon ja toteamme, että mahdollisuuksia assosiointi, mutta ei ole mahdollisuutta liittyä Euroopan unioniin, tietyt kumppanit kuitenkin haluavat ehdottomasti liittyä Euroopan unioniin, eivätkä olisi oikein ilahtuneita niin siitä, jos tämä so- sisällytettäisiin sopimuksiin. Mutta olen kiitollinen Afkon lausunnosta ja varmaankin tämän vuoden loppuun mennessä meillä sitten on tämä mietintö loppukuoseissaan. Puhun tässä omasta ja Davidin puolesta, jolle toivomme kaikkea hyvää. Kiitoksia edustaja Sivic. Kuten muistutettiin, tarkistusten jätön määräaika on 7. lokakuuta kello 12. Nyt menemme esityslistan kohtaan viisi EUn Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytila. Ja kiitän edustaja Kill Nilseliä siitä, että hän mahdollisti sen, että saatoimme lykätä hänen kohtaansa. Ja annan hänelle heti puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että tämä lausunto, joka koskee Puuvilakauppa Uzbekistanista olemme edistyneet mukavasti. Meillä oli kokous varoistelijoiden kesken ja uskoakseni olemme menossa kohti kompromissia. Kuten varmasti muistanette, edustaja Brockhan toivoi tapaamista keskiasian asiantuntijoiden välillä. Se pidettiinkin. Pidettiin kokous AFET-valiokunnan ja INTAN ja oikeusasioiden valiokunnan välillä – Tämä ajatus oli oikein mielenkiintoinen ja me todellakin saimme kuulla asiantuntijoilta suosituksia tässä suhteessa ja haluaisin muistuttaa, että olemme tässä samalla, lin, samoilla linjoilla kuin Intavaliokunta ja suhtaudun erittäin optimistisesti siihen, että päästään kompromissiin. Kiitoksia. Grazie, onorevole Kiitoksia edustaja Kil Nielsen ja nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro EPPn e varjoesittelijä edustaja Jägerille. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää onnitella ja kiittää Kinnisen ja mietinnöstä. Yhteistyö on ollut hyvää Yhteistyö on ollut sellaista, jolla on ollut tyypillistä tavoite saada aikaan hyvä mietintö. Rovakil Nielsen on saanut minulta tar- paljon tarkistuksia, 192 kokonaisuudessaan, ja se merkitsee sitä, että on paljon työtä näiden yhdistämisessä ja niin, että saadaan mietinnöstä tarkistusten kanssa sitten hyvä lopputulos. Suuri enemmistö, ainakin minun kannalta katsottuna, suuri enemmistö tarkistuksista tukee, on myönteisiä suhteessa mietintöön. Anteeksi, että keskeytän teitä, mutta pitäisi nyt sitten tarkentaa, että puhutaanko tässä tästä puuvilla Uzbekistanista vai Euroopan keski strategiasta Minä otin kantaa lausuntoon, joka koskee siis puuvillaa, enkä mietintöön, joka koskee keski niin. cin. Niin, todellakin. Esityslistan kohta viisi mukaan meillä on nyt käsillä tämä EUn Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytila Je vous remercie. D'accord. Kiitoksia, selvä. Della relazione, in effetti, Kyllä, puhumme siis mietinnöstä. Herra puheenjohtaja, jos me puhumme mietinnöstä, silloin ehdottaisin, minä kyllä olen hiukan kummissani, se olisi tärkeää, että esittelijä saisi ensin puheenvuoron. Donc, sur ce rapport. No niin, no tästä mietinnöstä sitten. Kysymys on Keski-Aasian strategian täytäntöönpanosta. Ja nyt taas puolestani haluaisin kiittää kollegoita eli edustaja Jegleä, jotka ovat erittäin aktiivisesti osallistuneet tähän työhön ja ovat esittäneet huomattavan määrän tarkistuksia. Hänen ehdotuksensa vahvistavat tekstiämme Lisäksi edustaja Svoboda Koppa ja muut olevat olleet, kollegat ovat olleet tässä työskentelemässä ja esittelemässä ehdotuksia. Se, mitä tänään haluaisin todeta, on, että tässä mietinnössä päästimme säilyttää kirjoitusmallissa samankaltaisen rakenteen kuin Keski-Aasian mietinnössä vuodelta 2007. En, emme sen takia, että se olisi helpompi, vaan meistä vaikuttaa siltä, että on erittäin tärkeää tässä mietinnössä säilyttää myös osa tätä mietintöä, joka on eriytetty maakohtaisesti. Eli se viesti, jonka kuulimme eri mailta virallisesti, kuten myöskin eri yhdistyksiltä, kansalaisjärjestöiltä ja niin edelleen, niin tarve säilyttää ja mukauttaa ohjelmaamme, yhteistyötämme jokaisen maan tarpeisiin. Siitä syystä meistä vaikuttaa tärkeältä, että ulkosuhdepalveluille voimme esittää erityiset kommentit. Haluan painottaa tätä siitä syystä, että meidän välillämme on vielä tiettyjä pikkuongelmia tiettyjen kollegoiden kanssa, jotta asiat olisivat aivan selvillä. Eli tässä on mietinnön osa, jossa on tämä eriytetty lähestymistapa. Luonnollisestikin alueellinen yhteistyö on tärkeä tavoite, jonka olemme itsellemme asettaneet. Toinen kohta, johon haluaisin tänään palata, koskee sitä, että Otin erityisen tärkeänä esille turvallisuuskysymyksen Keski-Aasiassa. Turvallisuus merkitsee vallassa olevan hallinnon tarjoamaa turvallisuutta. Eli kysymys on myös siitä, että tuodaan turvallisuutta kansalaisille. Minusta erittäin perustavanlaatuisen tärkeää se on nimenomaan tässä mietinnössä. Meidän ohjelmissamme painotetaan sitä, että, että se on nimenomaan tällainen ohjenuora, joka tarjoaa paremman legitimiteetin Euroopan unionin paikalla ololle. Kaikkien kollegoiden kanssa en ole varma, että aiotaan nyt pitäytyä näin tai anteeksi, olen varma taimme pitäytyä näissä kahdessa tärkeässä periaatteessa. Luulen, että nyt edustaja Jegle voi jatkaa tästä. Meillä tietysti tavoitteena sitten on ensi viikolla ei sitä kokousta, jossa viedään päätökseen nämä työmme. Kiitoksia. Niin, grazie Kiitoksia esittelijälle ja nyt edustaja Jegle. Kiitos puheenjohtaja. Ei ole mitenkään helppoa pitää erillään toista näitä kahta aihetta, mutta sitä huolimatta asioita pitää tarkastella erikseen. Vielä kerran kiitos rouva Kim Hän on oikeassa. Minäkin korostin sitä 192 tarkistusta. Tekee tietysti välttämättömäksi saada aikaan johdonmukaista ja selkeää linjaa työskentelyyn, mutta kuten totesin, useimmat näistä ovat myönteisiä suhteessa mietinnön perustaan, joten uskon, että saamme hyvällä yhteistyöllä aikaan hyvän mietinnön. Yhteistyön merkitys Euroopan unionin ja Keski-Aasian välillä on vielä kerran otettu esille lukuisissa tarkistuksissa, ja minustakin tämä on tärkeä syy korostaa sitä, että Keski-Aasia on alue, joka on Venäjän ja Kiinan välillä. Kaikki Keski-Aasian maat katsovat Euroopan unionin suuntaan, katsovat meihin, täällä Euroopan parlamentissa. Ihmiset ennen kaikkea katsovat Euroopan unionin suuntaan ja meillä on konkreettinen tehtävä. Euroopan kansapuolueen kannalta haluaisin todeta, että luonnollisesti eurooppalaiset arvot, ihmisoikeudet, jotka me näemme osana kokonaiskäsitettä demokratisointi. Ihmisoikeudet ovat tärkein asia ja niitä täytyy aina vaatia. Näemme kuitenkin, että on monia ajankohtaisia kehityssuuntia, Ilman taloudellista kehitystä nimittäin ei viime kädessä voi saada aikaan hyviä olosuhteita ihmisille, ei voi saada aikaan turvallisuutta ihmisille, eikä voi vaatiakaan sitä. Joten demokratisoituminen, talouden kehitys meidän kannaltamme ovat asioita, joita ei voi käsitellä erillään toisistaan, vaan yhdessä. Samanaikaisesti pitäisi pyrkiä saamaan vaatia taloussuhteiden monimuotoistamista, emme voi olla pelkästään kiinnostuneita raaka-aineista, joita maissa on, vaan meidän pitää olla kiinnostuneita ihmisistä ja kiinnostuneita siitä, että ulkomaiset investoinnit vaikuttaisivat tuotantoon näissä maissa. Yksittäisistä maista, kuten Turkmenistanista, Kazakstanista, meillä on yksittäisiä lausumia mutta periaatteessa haluaisin sanoa kaikista keski maista sen, että minusta on tärkeää, että kohtaamme samalla tasolla tasavertaisesti, että meidän koko ajattelumme, meidän perinteemme, että meidän meidän, me emme voi näitä näkökantoja siirtää näihin ihmisiin, vaan meidän pitää kunnioittaa sitä, että näissä maissa on omat perinteensä. Monet asiat voidaan nähdä vain alueellisen kontekstin puitteissa, ne voidaan vain ratkaistakin alueellisen kontekstin puitteissa. Ja meidän täytyy vaatia näitä maita pyrkiä ottamaan vakavasti kysymykset, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja myöskin rajavalvonnan kysymykset. Ja on tärkeää, että saadaan aikaan tahtoa saada aikaiseksi tehokkaita uudistuksia. Haluamme myös, että EUn edustustot eivät ole olemassa vain paperilla Keski-Aasian maissa, vaan että ne toimivat sillä tavoin, että ne pystyvät vastaamaan erityisiin vaatimuksiin paikan päälle. Me vaadimme sitä, että lisätään vuorovaikutusta Euroopan parlamentin jäsenten ja Keski-Aasian maiden parlamenttien välillä jotta parlamenttien jäsenet voivat edistää asioita ja edistää keskinäistä kunnioitusta. Me vaadimme myös, että Euroopan parlamentin jäsenet olisivat paremmin mukana ihmisoikeusvuoropuhelussa. Korostan kuitenkin, että ihmisoikeusvuoropuhelut, äh, niitä tapahtuu, ja kun ajattelen omia kokemukseni vuosien ajalta, sanoisin, että kaikissa maissa on tapahtunut huomattavaa edistystä, vaikka edelleenkin on paljon kysymyksiä. Ja eilen haluaisin kiittää esittelijää tästä. Meillä oli eilen tapaaminen UNICEFin edustajien kanssa. Tapaaminen koski lapsityövoimaa, mutta tapaaminen oli minulle suureksi avuksi myös tätä mietintöä ajatellen. Me olemme vaatineet hankkeita koulutuksen alueella, että investoidaan niihin, mutta meidän pitää myös vaatia sitä, että annamme enemmän tukea ja enemmän pohdimme Asia Toisaalta pyrkisimme tukemaan elinikäistä oppimista, joka on tärkeää paikan päällä. Saman aikaan pitää kuitenkin antaa tukea koulutuksessa lapsille ja nuorilla, nuorille maaseudulla. Kuten esittelijä totesi, me edelleenkin harjoitamme yhteistyötä. Minulla on vielä yksi ehdotus tehtäväksi, jota tähän mennessä vielä en ole tehnyt, koska vasta nyt olen tullut ajattelemaan koko asiaa. Komissiossa on väline Tajek, Swinning ja Sigma. Nämä välineet tähän mennessä eivät ole olleet mukana Keski-Aasiassa. Niiden pyritään parantamaan tilannetta ehdokasmaissa ja naapurimaissa, mutta tässä on kysymys siitä, että EUn asiantuntijat hallinnosta menevät näihin maihin. Ja tätä kautta voitaisiin myöskin vetää paremmin nuorisoa mukaan voitaisiin todellakin pohtia sitä, että hallinnon asiantuntijat lähetettäisiin paikan päälle, jotka lyhyellä aikavälillä voisivat ilmoittaa meille siitä, mitä voitaisiin kenties tehdä vielä paremmin kuin nyt tehdään. Kiitos. Kiitoksia edustaja Jegle. Ei ole äh, puheenvuoropyyntöjä ulkosuhdehallinnosta, joten loppupuheenvuoro edustaja Kilniitselinille. Niin, aivan lyhyesti totean, että me olemme todella aivan samalla aallonpituudella tämän mietinnön suhteen. Edustaja Jegle on aivan oikeassa. Meillä on ehdotus, joka koskee tätä parlamentaarista foorumia, jota me haluamme ehdottaa Keski-Aasian maille joka mahdollistaisi Euroopan unionin parlamentaarikkojen ja keski-Aasian parlamentaarikkojen välisen näkemyksen vaihdon. Ja nämä parlamentit voivat siis keskenään käydä vuoropuhelua, joka meidän mielestämme on erityisen tärkeää, että voidaan ratkaista useita ongelmia, joita tällä alueella on. Viimeinen ehdotus, jonka teitte, varmaankin jatkamme sen sen pohjalta keskustelua. Yllätitte minut äh, tällä uudella ehdotuksella, mutta aion ehdottomasti siitä keskustella. Olen ehdottoman tyytyväinen todetessani, että punainen lanka tässä meidän työssämme on ottaa demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet esille. Kiitoksia. Bene, grazie onorevole Kiitoksia edustaja Kilnilsen. Muistutan, että Tästä mietinnöstä äänestetään 4. lokakuuta. No niin, nyt käsittelemme sitten edustaja Kiil Nielsenin lausuntoa liittyen EUn ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimusten määräyksen ulottamiseen kansainväliseen tekstiilituotteiden kauppaan. Olkaa hyvä. Ce projet d'avis donc concerne... Niin, Tämä tekstiiliä koskeva lausunto luonnos, josta nyt keskustelemme, sinä olet mukana Inta ja oikeusasioiden valiokunta, on seurausta siitä eh, pakkotyö, lasten pakkotyökäytännöstä, jota hyvin paljon käytetään eh, tekstiiliteollisuudessa. Lapset ovat puuvilla pelloilla työssä ja tässä suhteessa olemme mielestäni edenneet hyvin Valiokunnassamme myös Intan ja oikeusasioiden kanssa. Meillä oli eilen yhteinen kokous asiantuntijoiden kanssa, jotka esittivät tiettyjä tarkennuksia ja suosituksia, konkreettisia sellaisia, joiden avulla voidaan viedä eteenpäin tätä mietintöä ja estää lapsityövoiman käyttöä Uzbekistanissa. Niin tässä uskoakseni myös pääsemme hyvin nopeasti kompromissiin. No, no, perché non... Uh, mi pare non ci siano altri interventi. Minä luulen, että täällä ei ole enää muita puheenvuoropyyntöjä. Ah, ja tietenkin kollega Jegle, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Anteeksi puheenjohtaja, nyt puhun tässä Rova Vaiderin puolesta. Rova Vaider on tässä varjoistelija, mutta hän ei pysty tänään olemaan paikalla. Mutta myöskin tämän mietinnön osalta sydämiset kiitokset Rova Niisenille kiitokset. Tässä on kaksi tärkeää asiaa, joihin haluaisin tarttua, josta emme ole täysin eri mieltä, mutta josta kuitenkin olemme hiukan eri mieltä. Euroopan kansanpuolueen kannalta ei olisi järkeä nyt pysäyttää tätä kauppasopimusta ja sanoa, että ensin pitää lapsityövoima ja muut ongelmat ratkaista, ratkaista meidän näkemysten mukaisesti, ja että vasta sen jälkeen kauppasopimusta puuvilan osalta pyrittäisiin toteuttamaan. Uzbekistan ei tarvitse meitä välttämättä kaupassa. Heillä on Kiina. He voisivat nämä puuvilat toteutuisivat jotakin muuta kautta sitten Euroopan unionin viime kädessä joten olen vakuuttunut siitä Euroopan Weideren ja muiden kansapuolen kollegojen kanssa, että meidän pitää asettaa ehtoja, tehdä vaatimuksia. Nämä olemme tehneet Turkmenistanin yhteydessä ja Kirgistanin yhteydessä, mutta emme saa keskeyttää yhteistyötä, vaan yhteistyötä pitää jatkaa. Minusta oli ilahduttavaa eilen, että Unescon edustajat sanoivat, että Heillä on täydet mahdollisuudet Uzbekistanissa toimia. He eivät tehneet mitään lausuntoja lapsityövoimasta, mutta luku on peräisin edustajilta, että luku on, lapsityövoiman lukumäärä on pudonnut, mutta tästä huolimatta kuitenkin asia käsittelyä pitää edelleen jatkaa. Mutta jos maa ansaitsee rahaa puuvilalla, Rahan täytyy hyödyttää ihmisiä paikan päällä, jotta voidaan edistää tuotantoa. Välttämättä on koneita ja silloin voidaan korvata ihmiset koneilla. Tämän täytyy olla sellainen asia, joka nousee esille. Toinen asia, jonka tulen torjumaan, on sana ilmaisu. Pahin diktatuuri tässä maailmassa Uzbekistan, näin saattaa ajatella, tällainen mielipide voi olla mutta että sanotaan, että jokin maa on pahin diktatuuri tässä maailmassa, ankarimmista, yksi ankarimmista diktatuureista maailmassa, tällaista muotoilua ei saa olla Euroopan parlamentin mietinnössä. Tulemme jatkamaan keskustelua. Kiitos puheenjohtaja. Bene, grazie Non ci sono altri. Kiitoksia edustaja Jägel. Jägle, onko muita puheenvuoron pyytä? merkittäviä kollegoita. Edustaja Sivic. Eh, Eleni Kope, eh, która ze względu na te... Kiitoksia, minä tässä korvaan Eleni Koppa, koska esityslistan muutosten takia hän ei voinut kertoa ryhmämme kantaa henkilökohtaisesti, jota minä eh, puhun hänen sijallaan. Haluaisin korostaa, että vaikka olemmekin yhtä lailla kriittisiä, mitä tulee Uzbekistanin hallituksen toimiin ihmisoikeuksien saralla maassa, niin haluaisin nostaa esiin, että tuolla sektorilla on todistettuja lapsityövoiman käytön tapauksia ja siksi vaatisimme, että tuon maan viranomaiset lopullisesti päättäisivät lasten hyväksikäyttämisen työvoimana. Sosialisteina aiomme tehdä tarkistuksia, mutta tämä asia erityisesti on erittäin merkityksellinen meille. Kiitoksia. Onko vielä jotakin, joka haluaa puheenvuoron tästä asiasta? Ei ketään. Hyvä. Sitten äänestämme tästä asiasta 4. lokakuuta. Muita kohtia ei ole esityslistalla, joten voimme päättää kokouksen ja seuraava kokous on Brysselissä 4. lokakuuta kello 15. Kiitoksia ja hyvää paluumatkaa.